Hyvää iltapäivää. Ensimmäisenä ilta, iltapäivän kokouksen aluksi haluan kertoa eilen, eilisen istunnon äh, pöytäkirjasta. Onko siihen kommentoitavaa? Kenelläkään ne on nimittäin julkaistu nyt. Ei tunnu olevan. Merkitsee sitä, että pöytäkirja eilisistä istunnoista on hyväksytty. Ja sitten päivän esityslistaan neuvoston ja komission julkilausumat koskien Kreikan talouden avun sopeutusohjelman toisetta tarkastelua.